Esityslistallamme on mietintö Lidia Joanna Geringer de Odenbergin mietintö aiheesta eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely ja eurooppalainen maksamismääräysmenettely. Tässä vaiheessa haluaisin antaa esittelijälle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos, Kiitos yhdessä rajat ylittävän kaupan lisääntyessä EU:ssa tuli yhä ajankohtaisemmaksi saada aikaan nopeat menettelyt äh, maksamismääräysmenettelyihin sekä yksityisille ihmisille että pk-yrityksille. Tämä ehdotettu äh, Euroopan vähäisiin vaatimuksiin sovelteleva maksamismääräysmenettely ja sen muuttaminen. Siinä ehdotetaan, että nostettaisiin tätä kynnystä 2000 eurosta ja että myös yksinkertaistettaisiin rajat ylittäviä menettelyitä ja että tämä aika vähenisi kahdesta vuodesta viiteen kuukauteen. Ja tässä äh, on myös vähen, pienennetty tätä kynnystä, joka mahdollisesti laajentaa niiden henkilöiden ja pk-yritysten joukkoja, joka kykenee käyttämään tätä uutta yksinkertaistettua äh, mahdollisuutta Äh, juri-valiokunnan nimissä olen iloinen, kun voin nyt puolentoista vuoden keskusteluiden jälkeen neuvoston kanssa äh, esittelemään tämän ratkaisun. Me kykenimme edellisen puheenjohtajamaan kanssa tämän saamaan päätökseen. Ja nyt äh, Luxemburgin puheenjohtajakauden aikana tästä sitten äänestetään parlamentissa. Minä uskon, että tämä uusi eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava maksamismääräysmenettely tullaan hyväksymään ja tämä tulee olemaan ihmisille hyvä keino nopeasti ja halvalla tavalla saada vaatimuksensa eteenpäin. Tämä perustuu sen verran pieniin summiin niin, että aikaisemmin näitä ei ole viety oikeuteen sen vuoksi, että oikeudelliset kustannukset ovat usein olleet korkeammat. Sen vuoksi monet yritykset aina sitten myös huijasivat asiakkaitansa. Ja nyt on sitten mahdollista lähteä tähän menettelyyn ilman, että on pakko palkata asianajaja tai matkustaa tähän toiseen maahan sen vuoksi, että tämä kuuleminen voidaan järjestää telekonferenssin, videokonferenssin kautta tai jollain muulla etäviestintätekniikalla. Ähm, oikeusmaksut voidaan maksaa myös äh, pankkisiirrolla tai luottokortilla ja kaikkia asiakirjoja ei tarvitse kääntää, alkuperäinen riittää ja vain lyhyt äh, tapaus on käännätettävä. Kustannukset äh, eivät voi ylittää vastaavan tapauksen kustannuksia alkuperämaassa ja ne eivät saa olla suhteettomia. Ja sitten oli myös toinen ajatus, mikä oli nimittäin se, että tässä täytyy ottaa huomioon tiettyjä työlainsäädännön näkökulmia. Mutta neuvosto kuitenkin vastusti tätä. Mutta se kompromissi, jonka me olemme saavuttaneet, niin siinä on tällainen tarkistuslauseke, joka liittyy mahdollisen kynnyksen nostamiseen sekä siihen, että tämän kattavuutta äh, laajennetaan niin, että se liittyisi myös työtehtävien arvioimiseen. Ja tämä astuu voimaan kuusi kuukautta sen jälkeen, kun tämä on hyväksytty ja toivon mukaan tämä tulee olemaan eduksi kaikille ja että tämä lopettaa asiakkaiden, pk-yritysten ja asiakkaiden tyhmän huijaamisen. Kiitän kaikkia varjoesittelijöitä ja juurivaliokunnan sihteeristöä sekä avustajiani ja haluaisin erityisesti vielä kiittää esittäjiä Daniel Budania, Jertse Karchen ja Michael Schottia komissiosta sekä Kinter Strassans ja Latvian puheenjohtajamaan oikeusministeriä ja Vides Fide ja Barbara ja Makenia. Haluaisin myös kiittää suuresta panostuksesta Linda Moldovan ja Arna Czernavojecia. Kiitos. Pani poseł Kiitos esittelijä Geringer de Odenberg. Kiitos tästä johdannosta asiaan. Tämä oli hyvin sisältökeskeinen ja hyvä, että pitäydyitte aikataulussa. Nyt annan puheenvuoron Rouva Jurvalle Euroopan komissiosta. Joka päivä kansalaiset ja yritykset eh, suorittavat rajat ylittäviä kauppatoimia hyödyntäen Euroopan yhtenäismarkkinoita, mutta voi käydä niin, että asiat menevätkin pieleen. Tuotteet tai palvelut ovat viallisia tai palveluita ei toimiteta ja näissä tilanteissa ihmisillä täytyy olla mahdollisuus äh, verota oikeuksiinsa ja harjoittaa niitä. Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely tarjoaa yhdenmukaisen menettelyn menettelyn, joka on halvempi ja nopeampi kuin tämänhetkinen järjestelmä, joka on ollut käytössä viiden vuoden ajan. Olemme arvioineet sen ja paikantaneet sen puutteet. Ja nyt on aika tehdä siihen parannuksia. Ja haluaisin kiittää edustaja Göring Ödenbergia esittelijää ja myöskin varjoesittelijöitä yhteistyöstä tämän asian tiimoilta. Ei ollut helppoa saada aikaiseksi mielekkäitä kompromissiratkaisuja näin nopeasti. Komission tarkoituksena oli uuden aikaistaa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä. Halusimme nostaa sen kynnysarvoa 10 000 euroon kiinnittäen erityisesti huomiota PK-yritysten tarpeisiin. Lopullinen kompromissi asettaa kynnysarvon 5000 euroon. Tällä hetkellä se on vain 2000 euroa, eli tämä on ilman muuta merkittävä parannus olemassa olevaan tilanteeseen. Tiedän, että jotkut teistä olisivat halunneet mukaan ajatuksen, että työntekijöiden vaatimukset olisivat, olisivat olleet tässä asetuksessa mukana. Tiedän, että tähän tilanta- kysymykseen palataan tulevaisuudessa, kun arvioidaan käytännön tarpeita. Näissä neuvotteluissa komission yleistavoite on ollut tarjota useammalle EU-kansalaiselle asianmukainen pääsy oikeuden, oikeuteen tai oikeuden saantiin kansalaista kansalaisten ei pidä pelästyä sitä, joutua pelästymään sitä, että he joutuvat hakemaan oikeutta ja että se maksaa kohtuuttomasti. Kun kompromissitekstiin saatiin oikeudenkäyntimaksujen sääntelyosuus, niin se on kansalaisten etujen mukaista ja tätä tullaan seuraamaan jatkossakin. Yleisesti ottaen komissio tukee päivitetyn asetuksen täytäntöönpanoa tiedon levityksellä ja yleisellä tiedostamisen parantamistoiminnalla. Kiitoksia. Thank you. Uh... Kiitos. Sitten poliittisten ryhmien edustajat saavat puheenvuoron. Ensiksi EPP-ryhmän puolesta puhuu edustaja Buda. Kaksi minuuttia. Ole hyvä. Arvoisa puhemies, arvoisa komission edustaja, hyvät naiset ja herrat. Ensiksi haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesti tehdystä työstä. Haluan kiittää myös komissiota ja kaikkia asianosaisia, jotka ovat tätä mietintöä olleet mukana laatimassa. Eurooppa tarvitsee yksinkertaistettuja menettelyjä ja yhtenäiset oikeudelliset puitteet. Tarvitsemme menettelyt, joilla voidaan ratkaista vähäiset vaatimukset korkeintaan 5000 euroa. Tämä ei päde ainoastaan yksityisiin henkilöihin, vaan myös pk-yrityksiin ja helpottaa niiden asemaa. Sähköiset maksuvälineet tehostavat toimintaa ja myös tämä menettely tulee sitten laajenemaan ja Täytyy muistaa, että oikeudenkäyntikulujen pitää olla suhteessa näihin vaatimuksiin ja niiden suuruuteen, jotta ne eivät estä ihmisiä vaatimasta näitä vähäisiä vaatimuksiaan. Tässä pitää pitää huolta myös oikeusvarmuuden toteutumisesta. On tärkeää, että tällä aloitteella saisimme luoduksi yhtäläiset mahdollisuudet kaikille alan toimijoille tällä puitteistoilla. Jäsenvaltioilla on velvollisuus panna täytäntöön asetus ja tämä tarkoittaa sitä, että tästä tulee totta kaikkialla Euroopassa. On valitettavaa, että tällaista asetusta ei voida ulottaa koskemaan työlainsäädäntöä, että ihmisillä olisi jonkinlainen yksinkertaistettu menettely myös kun he vaativat heille maksamattomia jääneitä palkkoja muualta Euroopasta. Tämä vähentäisi pimeää työtä ja veron kiertoa. Uskon, että tulevaisuudessa nämä muutkin asiat kyllä ratkeavat. Kiitos. Kiitos sitten SED-ryhmän puolesta. Edustaja Dambaski, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Уважаеми господин председател, arvoisa puhemies. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää kollega Geringeriä hänen mietinnöstään sekä tästä kompromissista, johon on päästy. Meidän poliittinen ryhmämme tuki tätä kompromissia jo kaksitoista Yksinkertaistettu, silloin hyväksyttiin yksinkertaistettu menettely tähän ja komission piti esitellä yksityiskohtainen kertomus siitä, millä tavalla tämä yksinkertaistettu menettely toimii. Tämän tarkistuksen tarkoitus on se, että tästä menettelystä tulee vielä houkuttelevampi eurooppalaisen, Euroopan kansalaisille. Ja minä uskon, että yhteisin ponnisteluin me olemme saavuttaneet tämän yhteisen tavoitteen. Se, että kynnys nostettiin 2000 eurosta 5000 euroon on myös hyvä. Se auttaa kansalaisia ja PK-yrityksiä. Kiitos. Э, Kiitos. Sitten ALDE-ryhmän puolesta Antonio Marinho ja Pinto. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, puhemies ryhmäni puolesta haluaisin onnitella esittelijää hänen tekemästään työstä. Aloite tämän asetuksen päivittämiseksi tuli omalta poliittiselta ryhmältäni Altelta vuonna 2011. Diana Wallisin muodossa tai hänen kauttaan. Komission neuvoston asetus jossa perustetaan eurooppalainen vähäisten vaatimusten tuomioistuin tai menettely, on sellainen, että sillä on tarkoitus nopeuttaa rajat ylittävien vähäisten vaatimusten käsittelyä. Ja sen ajatuksena oli auttaa kuluttajia ja pk-yrityksiä myöskin käynnistämään oikeuskäsittelyt nopeammin ja helpommin ja pienemmin kuluin. Tämä on sellainen tavoite, jota ei pitäisi unohtaa byrokratian jalkoihin. Byrokratian, joka on peräisin Brysselistä ja joka sitten saa kansalaiset sekoamaan sokkeloi, näihin sokkeloihin. Ja tämä kansalaisten, tai lähemmäksi kansalaisia tuleminen ja yksinkertaistaminen ja kansalaisten oikeudensaannin helpottaminen liittyy Alden laajempaan aloitekontekstiin, joka liittyy parempaan sääntelyyn yleensä. Euroopan vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely tulee onnistumaan vain, jos kuluttajat, yritykset ja tuomioistuimet tuntevat sen. Ja myöskin sovittelu tahot. Neuvosto osoittaa, että äh, vain pieni osa kansalaisista ja lähes puolet tuomioistuimesta olivat tietämättömiä koko menettelystä. Täytyy varmistaa, että päätökset tulevat tuomioistuimilta nopeammin ulos. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi Guen puolesta Mastalka, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Nyt käymme keskustelua siitä, miten tuota eurooppalaista vähäisten vaatimusten asetusta täytäntöön pannaan. Ja täytyisi myös saada nopeammin käsiteltyä kaikki riita-asiat, varsinkin kun kyse on rajat ylittävistä tapauksista. Samalla pyrimme parantamaan PK-yritysten kilpailukykyä ja toimintaa ja myös auttamaan niitä perimään vähäiset vaateensa takaisin. Tämä on vuodelta 2009. Silloin on otettu käyttöön järjestelmä, jossa oikeudenkäyntikuluja on voitu vähentää aika usein. Juuri oikeudenkäyntikulut ovat pelottaneet kansalaisia ja näin kanteita ei ole nostettu. Kyse on nyt 2000 euron kynnyksestä, joka on ollut aikaisemmin käytössä. Meidän täytyy olla tyytyväisiä tähän järjestelmään ja oikeuden toteutumiseen kuluttajien ja PK-yritysten näkökulmasta. Suuret kiitokset esittelijälle sekä varjoesittelijälle ja sihteeristölle tästä erinomaisesta työstä. Suurkiitokset. Te Kiitoksia. Seuraavaksi EFDDn puolesta Laura Ferrara. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie Presidente. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, kansalaiset ja PK-yritykset eivät pidä kiinni oikeuksistaan, koska oikeudelliset menettelyt ovat niin kalliita. Mitä tulee näihin vähäisiin vaatimuksiin, niin tarkoituksena oli yksinkertaistaa näitä menettelyitä. Tämän kunnianhimoinen tavoite, josta olemme samaa mieltä. Komission ehdotus oli jo ihan hyvä, ja oikeudellisten asioiden valiokunnassa myöskin myöhemmin parannettiin tekstiä ja siihen otettiin huomioita erilaisia takeita kansalaisten suojaksi, erityisesti ne, joilla on hyvin vähän varoja. Ikävä kyllä, tämän askel taaksepäin. Meistä tämä 5000 ei ole hyvä raja. Ja joissahan tarkistuksessa puhuttiin toisenlaisesta rajasta, jonka alapuolella ei tarvitsisi maksaa oikeudenkäyntikuluja yksinkertaistaminen sinänsä on hyvä ajatus, mutta ehkä tässä on mennyt mahdollisuus hukkaan, jotta kansalaiset voisivat kunnolla hyödyntää oikeutta eurooppalaisissa tuomioistuimissa. Kiitos. Kiitoksia, Rova Ferrara. Seuraavaksi herra Gilles Le Breton. Niinkään minuutti. Kiitos puhemies. Tämä, tällä tekstillä on tarkoitus alle 5000 euron siviili- ja kaupaoikeudellisia vähäisiä vaatimuksia käsitellä. Tosin kyse on myös 2000 euron summista. Euroopan unioni ei ole onnistunut järjestämään tällaista oikeudenkäyttöä, joka olisi kansallisia lähellä. Tämä kyse on kansallisesta järjestelmästä edelleenkin. Ja nyt esimerkiksi tuomioistuimeen haluttaisiin lisää tuomareita. Se tosin artikla 252 ja artikla 63 loukkaa ja myös parlamentaarista käytäntöä. Tällainen kaksinkertaistaminen ei oikeastaan alkuunkaan vastaa varsinaista tavoitetta tuomioistuimessa. Tämä on suoranainen häpeä Euroopan unionille näin tällaisia kalliita järjestelmiä vain ylläpidetään, vaikka kansalaiset joutuvat kärsimään ultraripelaarista mm, talouspolitiikasta. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Adam Seyfeld, kaksi minuuttia. Dziękuję, pani przewodnicząca! E, pragnę pogratulować. puhemies haluaisin onnitella esittelijää ja kaikkia neuvotteluihin osallistuita tästä hyvästä tuloksesta. Tarkistukset saavat aikaan merkittäviä vaikutuksia. Ennen kaikkea menettely tulee olemaan yksinkertaisempi ja se on myös kiinnostavampi pk-yrityksille ja eurooppalaisille. Ja tär- kaikista tärkein ratkaisu on nostaa tätä rajaa 5000 euroon ja toiseksi sitten oikeustuomioistuimen on pakko käyttää nykyteknologiaa. Nämä tarkistukset tulevat parantamaan tämän kiinnostavuutta, tämän mekanismin kiinnostavuutta ja se alentaa kustannuksia, myös osapuolten kustannuksia ja se myös rajoittaa matkustuskustannuksia ja osallistumiskustannuksia jutun käsittelyssä. Ja näin ollen tästä tämä on paremmassa käytöstä ja se on parempi kuluttajien kannalta. Siksi se, siitä voisi tulla sellainen väline, joka vaikuttaa myönteisesti näiden porsareikien täyttämiseen ja oikeuden käyttämiseen tällaisessa rajat ylittävässä tapauksessa, koska tällä hetkellä monet liikeihmiset ja yksilöt yksinkertaisesti katsovat, että ei ole mitään järkeä lähteä sen minkä kustannukset ovat niin korkeita, että ne ylittävät jopa vaatimukset. Ja meidän pitää edistää tätä menettelyä, koska me teemme äh, tässä hyvin kiinnostavat välineen, joista hyvin harvat tietävät. Ja ehkäpä useammat ihmiset ryhtyvät itsenäisiksi yrittä, yrittäjiksi tämän myötä, koska se poistaa pelkoja mahdollisista kustannuksista ennen kuin mennään kustannuksiin, vaikka olisi kysymys pienistä vaatimuksista saatavista. Siksi me edistämme tätä ja komissiossa ja jäsenvaltioissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Sergio Gaetanokko Ferratti minuutti 30. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puhemies. Komission jäsen, tämä asetus on tärkeä väline Euroopan kansalaisille ja pk-yrityksille, ja muutokset, joita on tehty Euroopan toimielimissä, ovat myönteisiä, koska ne parantavat tehokkuutta ja laajentavat soveltamisalaa. Ja tällä tavalla voidaan myöskin sitten edetä pidemmälle tulevaisuudessa. Tämä on tärkeä tulos parlamentille, koska tässä on nyt käsitelty menettelyitä, jotka ovat nyt tehokkaampia kansalaisten ja yritysten hyväksi. Ja nämä menettelyt voidaan panna täytäntöön kaikkialla EU:ssa. Ja tämä on viimeiseltä lainsäädäntökadolta peräisin oleva aloite. Ja koska parlamentti on jälleen kerran sitoutunut tähän asiaan, niin näitä asioita voidaan pitää vähäpätöisinä, mutta on kuitenkin tärkeää, että kansalaiset ymmärtävät, että he ovat osa yhteisöä ja osa yhteistä hanketta, ja jotta voidaan parantaa heidän elämänlaatuaan materiaalisesti, meidän täytyy ottaa huomioon myöskin rajat ylittävät tapahtumat, EU-sahan niitä tapahtuu yhä useammin. Usein on myös oikeudenkäyntejä, jotka liittyvät useisiin jäsenvaltioihin. Monet tekevät työtä toisessa jäsenvaltiossa esimerkiksi. Eli meidän täytyy panna täytäntöön näitä sääntöjä ja meidän täytyy antaa kunnollisia vastauksia näihin rajat ylittäviin ongelmiin. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Bernd Kölmel, minuutti. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies me ECR-ryhmässä meillä on selkeät käsitykset siitä, millä tavalla tämä EU miten me suhtaudumme eu Me olemme EU-kriittisiä, mutta kriittisiä positiivisessa mielessä tarkoittaa sitä, että me haluamme hyvin toimivan EUn. On paljon kritisoitavaa, koska periaatteessa olemme sillä kannalla, että EUn täytyy rajo- rajoittaa sellaiseen asioihin, joissa se luo lisäarvoa. Mutta tässä tapauksessa voimme olla iloisia sen suhteen, että tämä on yksi sellainen tapaus, koska tässä menettelyssä luodaan standardeja, asioita yksinkertaistetaan, jotka muilta osin ovat kansallisen säännöstön piirissä asianosaisten kohdalla, niin yksilöiden kuin yritysten kohdalla ovat kokeneet tässä ongelmia. Tässä meillä on upea tapaus, jossa EU voi luoda lisäarvoa. Me pidämme tätä erittäin hyvänä, että, että tähän on päästy. Tässä on myös nostettu näitä raja-arvoja ja myös menettelyt ovat mahdollisia tulevaisuudessa elektronisia ja toivomme tietenkin myös, että tämä menettely on tulevaisuudessa ja käytännössä sellainen, että, että se on helposti käytettävissä ja, ja tämän nuijan kuvituksen myötä lopetankin puheeni. Kiitän teitä, että pääsitte loppuun. Seuraava puhuja on herra Pavel Svoboda, kaksi minuuttia. Vážená paní předsedající. Kiitos puhemies ja hyvä komission jäsen. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että kolmikantaneuvotteluissa olemme saaneet aikaan tämän tekstin, josta huomenna äänestämme. Haluan kiittää kaikkia juuri valiokunnan jäseniä, jotka auttoivat pääsemään näin hyvään tulokseen. Erityisesti kiitän ensiksi esittelijää. Vähäisten vaateiden menettely ei suurta yleisöä järin kiinnosta, mutta se voi kuitenkin palvella yleisöä suurestikin ja voi myös auttaa kansalaisia näkemään unionin lainsäädännön myönteisessä hengessä. Kansalaiset eh, tietenkin odottavat eh, heidän reaalielämänsä toteutuvan lainsäädännöllä ja myös järjestelmän yksinkertaistaminen on hyvä asia. Esimerkiksi tiedotus, tiedon vaihtovälineen välineiden sähköistäminen ja myös rajat ylittävissä tapauksissa tämän vaateiden, vaateisiin liittyvän oikeuden penääminen on nyt helpompaa. Näin on oikein hyvä pitää kiinni tuosta vanhasta kynnyksestä, koska on, joissa, on valtioita, joissa tuo 10 000 euroa ei suinkaan ole mikään vähäisen vaateen summa. Ja tuota tu, 5 000 täytyisi ajatella tarkemmin. Varmasti tähän tehdään tarkistuksia. No niin, nyt taas toimii mikrofonikin. Kiitoksia. Seuraava rouva Bolsan minuutti. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. Kiitoksia, puhemies. Muutokset tässä lainsäädännössä ovat merkittäviä kuluttajille. Kun kuluttaja ostaa esimerkiksi internetistä jotain toisesta EUn jäsenvaltiosta, ja sitten havaitsi, että häntä onkin huijattu, niin kuluttaja sitten tajuaa, että oikeusmenettelyjen käynnistäminen olisi liian kallista, eikä hän sitten enää osta mitään netistä. Ja sillä on tietysti kielteisiä vaikutuksia Euroopan taloudelle. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei ole halua ryhtyä tällaisiin menettelyihin, mutta nyt, kun meillä on uusi järjestelmä, niin tilanne voi muuttua. Kannatan tätä uutta lainsäädäntöä. 82 prosenttia kansalaisista kuitenkaan ei tiedä, että on tällainen vähäisin vaatimuksiin sovellettava menettely. Esimerkiksi kun heidän ajoneuvonsa on vahingoittunut. Ja tässä nyt on avain hyvin toimiviin sisämarkkinoihin. Kiitoksia. Nyt vuorossa Arva Niibler, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Arvoisa rouva komissaari, hyvät kollegat. Me kaikki haluamme Euroopan sisämarkkinoiden toimivan ja me olemme pyrkineet estämään vuosi, poistamaan vuositolkulla näitä esteitä ja me haluamme, että digitalisoinnin kaikki, koko potentiaali koituu kansalaistemme hyväksi eh, meidän jäsenmaissamme. Tähän kuuluu myös se, että tuotteet ja palvelut, ympä, eh, niitä voidaan tilata ympäri Euro, EUn aluetta. Tähän kuuluu kuitenkin myös, että silloin kun tulee kiistoja tai vaikeuksia, että, eh, että voidaan käyttää oikeuksia edullisesti ja yksinkertaisesti Euroopan unionissa. Ja juuri tästä, <clears throat> juuri tätä tarkoitusta ja tavoitetta tämä palvelee tämä paketti, josta huomenna äänestämme. Noin 25 vuotta sen jälkeen, kun Euroopan sisämarkkinat luotiin vuonna 2007, otettiin käyttöön menettely, joka antaa kansalaisille mahdollisuuden saada EU-ssa tehokkaamman ja, ja kustannusedullisen kiistojen sovittelumenettelyn. No, nyt esittelijän ansiosta kaikki poliittiset ryhmät ovat neuvotteleet tästä paketista ja huomenna tästä äänestetään ja tämän seuraava askel tärkeään suuntaan. Esitys on käsillä. Tässä on monikielisiä kaavakkeita ja tämä voidaan hoitaa verkossa ja myös maksut tulevat olemaan kohtuullisia. Minusta on myös oikein, että yläraja vähäisiin vaatimuksiin on 5 000 eikä 10 000 euroa, niin kuin al- alkuperäisessä komission ehdotuksessa myös kaavailtiin. Suuri ongelma on, josta puhuttiin myös, että tämä menettely edelleenkin, sitä käytetään liian vähän. Siksi meidän täytyy tehdä työtä sen eteen, että tämä menettely saa lisää julkisuutta, jotta myös Euroopan sisämarkkinat olisi täydessä käytössä. Ja tämä on tehtävä meille kaikille parlamentissa ja komissiossa. Ja kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Viktor Negrescu, minuutti. 30. Kiitokset. Onnittelut esittelijälle tämän päivän asiakirjasta. Tämä teksti parantaa eurooppalaisia vähäisten vaatimusten menettelyjä ja myös tarjoaa yhtenäisen pelikentän. 5000 euron kynnys todella palvelee PK-yrityksiä. Monet PK-yritykset ovat menettäneet rohkeutensa ryhtyä vaatimaan vähäisiä summia. Tämä 2000 euroa, joka aikaisemmin on ollut käytössä, kattaa ainoastaan 20 prosenttia yrityksistä ja nyt tämä uusi kynnys nostaisi prosenttiluvut suorastaan suurempiin ja myös loisi luottamusta oikeusjärjestelmään ja myös tarjoaisi sisämarkkinoiden mahdollisuuksia suuremmalle joukolle pk-yrityksiä. Meidän täytyy taata myös online-järjestelmien käyttö, jotta tätä menetelmää voitaisiin käyttää tehokkaammin koko Euroopan unionissa. Ja varsinkin, jos ajattelemme tuota oikeuskäytäntöä, niin uusia teknologioita voitaisiin käyttää myös avoimuuden luomiseen ja myös luotettavuuden herättämiseen Lisäksi täytyy kiinnittää huomiota mm, myös siihen, miten oikeudenkäyntikulut vähentyvät, vähenevät ja pienenevät tämän järjestelmän kautta. Tätä todellakin tuen. Se on oikein hyvä asia. Näin suurempi joukko, suurempi yleisö voisi hyötyä tästä järjestelmästä. Kiitokset. Kiitoksia. <clears throat> Sitten kaksi minuuttia. Rova Teres Kakia arvoisa Kiitoksia, puhemies. Tämä osoittaa, millaisia edistysaskeleita EU voi ottaa, ja tällä asetuksella puututaan ihmisten ja yritysten huolenaiheisiin. Monet katsovat, että ei kannata hakea korvauksia, jos pitää mennä toiseen jäsenvaltioon. Menettelyt ovat heidän mielestään liian kalliita, eivätkä he tiedä, ovatko ne edes tehokkaita. Ja nyt sitten tässä puututaan esteisiin, jotka ovat estäneet eurooppalaisia vaatimasta oikeuksiaan rajat ylittävällä tavalla. Ja siksi ehdotamme, että alennetaan kustannuksia, jotka liittyvät oikeusmenettelyihin. Ja tällä asetuksella vähennetään kustannuksia, byrokratiaa ja aikaa, jotta näitä rahavaateita voidaan sitten hoitaa pikaisesti, mutta kuitenkin oikeudenmukaisesti. Tämä on nopea menettely, mutta tässä kuitenkin muistetaan oikeus ja tiedämme, että on tärkeää hyödyntää myöskin teknologiaa. Tämä voi kuitenkin johtaa epäeriarvoisuuteen. Ja tämä on tärkeä asetus kuitenkin erityisesti niille, jotka ovat mukana verkkokaupankäynnissä. Eli tämä koskee kuluttajia, yrityksiä. Ja tällä yksinkertaistetulla menettelyllä voidaan palauttaa luottamusta järjestelmään, kun taataan, että menettelyt ovat nopeat ja oikeudenmukaiset. Siksi on tärkeää, että jäsenvaltiot optimoivat resurssejaan, jotta tämä vaihtoehto on yksinkertaisempi ja vähemmän byrokraattinen. Ja kannustaisin myöskin yrittäjiä, jotka vielä eivät ole hyödyntäneet tämän digitaalisen foorumin potentiaalia, niin he voisivat pitää tätä kannustimena ja hyödyntää täysin itäisesti digitaalisia sisämarkkinoita. Kiitos. Kiitoksia. Viimeinen puhuja ennen käsiä menettely on Emil Radev. Kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Rouva komissaari, hyvät kollegat. Haluan onnitella esittelijää ja kaikkia varjoesittelijöitä ja kiittää heidän tekemästään työstä. Minä uskon, että yksinkertaistettu menettely ja pienissä vaatimuksissa on askel eteenpäin kohti yhteisiä sääntöjä oikeusjärjestelmässä Euroopassa. Yläraja on nyt 5000 euroa ja tämä äh, vastaa taloudellista todellisuutta. Tämä varmasti johtaa parempaan täytäntöönpanoon tämän asetuksen osalta ja, ja nyt suuri määrä pk-yrityksiä ja kansalaisia voi pystyy käyttämään tätä mahdollisuutta mukaan lukien työlainsäädäntöön liittyvät vaatimukset. Tämä, tämä myötä tämä asetus antaa monille ihmisille mahdollisuuden saada oikeutta missä he sitten asuvatkin ympäri EUta. Ne mahdollisuudet, joita nyt on esitelty, jotta voitaisiin, että voitaisiin maksaa verkossa ja että saataisiin yksinkertaistettu kirjallinen menettely. Nämä ovat kaikki sellaisia mahdollisuuksia, jotka ovat hyvin kiinnostavia erityisesti pk-yritysten kannalta. Tällä tavalla ne säästävät rahaa ja niin niitä ei estä vaikea säädösviidakko. Ja uskon, että tämä asetus tulee ratkaisemaan erilaisia vaatimuksia paremmalla tavalla. Uskon, että tämä, tämä menettely tulee saamaan paljon käyttäviä jäsenvaltiossa. Kiitos. Ja nyt herra Nutis Marias, minuutti. Kiitos puhemies. Tämä on oikein merkittävä ehdotus vähäisistä vaatimuksista. On todellakin yksinkertaistettava tätä välinettä. Näin voimme vahvistaa rajat ylittävää kaupankäyntiä. Ja haluaisin viitata tähän menettelyyn ja erityisesti Troikan toimintaan ja kreikkalaisten yrittäjien ahtaaseen tilaan. Ja sen valtion täytyy käyttää nyt köyhimpien kreikkalaisten omaisuutta ja pankkien omaisuutta. Euroopan unioni käyttää väärän tyyppistä politiikkaa. Meidän täytyy toivoa, että voisimme nyt tälle Troikan toiminnan keskeyttää. Kiitos. Sitten Ego Schultes, minuutti. Eh, Kiitoksia, puhemies. Tämä asetus tulee juuri oikeaan aikaan ja mahdollistaa oikeuden saatavuuden. EUn kansalaisten on voitava pitää kiinni oikeuksistaan ja siksi tämä on merkittävä askel oikeaan suuntaan. Kustannusten on pysyttävä kohtuullisina ja myöskin valitus tämän kustannusten pitää olla suhteessa niihin summiin, joista kiistellään. Ja tietenkään työoikeutta ei saa tätä kautta heikentää. On monia tapauksia, joissa työntekijä ei esimerkiksi saa palkkaa eikä sosiaalimaksuja makseta. Ja tietysti on myöskin monia kiistamenettelyitä, jotka liittyvät verkkokauppaan, ja on tärkeää, että kansalaiset tuntevat oikeutensa näissä tapauksissa. Kiitoksia. Sitten äh, rouva komissaari Jurova. Olkaa hyvä. President, members, the... Puhemies, arvoisat jäsenet, tämä äh, kompromissi neuvoston kanssa antaa uusia etuja kansalaisille ja yrityksille. Ne pystyvät käyttämään tätä menettelyä useammin ja alhaisemmin kustannuksin. Niin näkään tämä äh, äh, tätä byrokratiaa tullaan vähentämään. Haluan kiittää teitä yhteistyöstä ja tämän päivän keskustelun jälkeen olen yhä luottavaisempi, että te äänestätte tämän puolesta, tämän kompromissin puolesta. Kiitos. Kiitoksia, rouva komissaari. Ja sitten esittelijä vielä kerran, rouva Lidia Geringer de Örenberg. Kiitokset, puhemies. Kiitos kaikista ystävällisistä sanoista minua kohtaan ja kiitos yhteistyöstä kaikille. Haluan, että tästä tulee tehokas väline vähäisille, vähäisten vaateiden menettelyyn. Tähän asti menettely on ollut riittämätön. Kansalaiset eivät myöskään ole tienneet siitä juuri mitään ja tämä järjestelmä on ollut myös aika kallis ja myös hankalakin. Ja usein on äh, sitten hylätty kanne tyystin. Ja tämä uusi väline korjaa nyt tilanteen ja varsinkin verkkokaupan kenttää tämän pitäisi nyt parantaa. Hyvät naiset ja herrat, tämä on valiokunnassa saatu yksimielisesti hyväksyttyä ja toivon samanlaista tulosta täysistuntoäänestyksessä. Kiitoksia esittelijälle. Keskustelu on näin saatu päätökseen. Äänestys on huomenna.